valiokuntien puheenjohtajien kokouksen pää, puheenjohtaja on ilmoittanut, että mitään vastalauseita ei ole esitetty kyseisessä kokouksessa koskien näitä kahta juurivaliokunnan suositusta, joiden mukaan ei vastustettaisi delegoitua säännöksiä. Mikäli 24 tunnin aikana yksikään poliittinen ryhmä tai jäsenet, jotka saavuttavat äh, alhaisen vähimmäismäärän, ei tätä vastusta, se on hyväksytty. Muussa tapauksessa siitä äänestetään. Suositukset ovat äh, saatavilla täysistunnon verkkosivuilla.